Ja, schönen guten Morgen. Hyvää huomenta kaikille. Me nyt jatkamme eilen aloitettua valiokuntamme kokousta. Vuorossa on äänestys maantieajoneuvojen epäpuhtauspäästöjen vähentämisestä. Esittelijä on Esvietekka Tarcina Lukaczewska. Ensinnäkin kokeilemme, ovatko kaikki paikalla ja ettei ole liikaa äänestäjiä. Äänestys alkaa.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 Mhm. So, wir kommen dann zum, zur ersten Abstimmung. Ensin tarkistus 21 ja 23 yhteen ryhmänä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3 ja 5 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Kolme ja viisi. Tässä salissa on hieman vaikea laskea ääniä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24-20 äänin hyväksytty. 24 raukea, joten tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja, hyväksytty. Eikö niin? Tarkistus 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus yhdessä tarkistuksen 29 kanssa. Onko vastalauseita suulliseen tarkistukseen? Ei ole, joten äänestämme näistä molemmista tarkistus 29 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti, koska tällä näkee huonosti. Tarkistussa 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 15.28 ääni. Tarkistus 40. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 ja 44 tarkistukset. Pyydän anteeksi. Minäkin tarkistukseen 47. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjään hylätty. 49 ja suullinen tarkistus. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten nämä kaksi yhdessä 40, 49, 50, 52 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nämä muut tarkistukset raukeavat, joten seuraavana johdata osaan kappaleet. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 13 lisäyksenä tarkistuksen 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 raukeaa. tarjous 16 puheenjohtajakorjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 hetkinen Jortason kappale 7, suullinen tarkistus yhdessä tarkistuksen 19 kanssa. Vastustaako kukaan suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten äänestämme Tarkastus 19 suullisella tarkastuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viimeinen raukea, joten loppuäänestys sitten. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt äänestys päättyi. 35 puolesta 8 vastaan yksi tyhjä ääni näillä äänillä hyväksytty. Lämpimät kiitokset. Lukashevska ei ole paikalla, mutta voitte toimittaa onnittelut varmaan hänelle. Korridor können Sie natürlich sagen. Ja, klar. Und dass die Dokumente auch alle auslagen verteilt wurden. Please may I ask you to... Nyt äh, pyydän teitä joko istutumaan tai poistumaan salista, jotta voimme jatkaa kokousta. Meillä on tänään melkoinen kiire. Ja hiljaisuutta saliin. Thank you.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 seuraavaan esityslistan kohtaan. Sitä ne olisin toivottaa valiokunnan kokoukseen saksalaisia vieraita tervetulleeksi. Ne ovat Kesin ja Meissnerin kutsumina täällä paikan päällä. Und kommen zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Da begrüßen kohta sitten. Toivotan tervetulleeksi Katrin Trotmanin. Hän on eurooppalainen koordinaattori, joka vastaa päättää Pohjanmeri Itämeri käytävästä. Asiakirjat on teille toimitettu. Meillä on hieman tässä aikapaineita. Meillä on vain 35 minuuttia tätä esitystä varten. Mutta lyhyestä virsi kaunis. Ja uskon, että Rova Trotman kykenee tämän homman hoitamaan tässä ajassa. Olkaa hyvä, Rova Trotman. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä haluaisin ensiksi toivottaa hyvä puheenjohtaja teille hyvää syntymäpäivää. Tänään hän on teidän syntymäpäivänne ja kyllä tiedän, miten innostunut te olette näistä nopeista junayhteyksistä ja toivon, että seuraavien syntymäpäivien tullessa voimme myös juhlia tämän hankkeen etenemistä. Minä kiittäisin teitä siitä, että sain tulla tänne valiokuntaanne ja erityisesti saan nyt toivoa teidän tukeanne koordinaattoreiden työlle. Minä olen yksi niistä koordinaattoreista näin voisimme sitten pyrkiä tukemaan rahoitusvälineiden saamista tälle hankkeelle. Junckerin suunnitelmasta on hävinnyt aika paljonkin tukea, jota olisimme tarvineet. Minä kerron teille nyt tästä käytävästä ja sen suurista linjoista aivan nopeasti. Ensiksi tämän käytävän pääperiaatteista kyse on kolmesta tuhannesta, reilusta 13 kilometristä. Se on tuolla Pohjois-Euroopassa tuo käytävä, eikä se ole yhteydessä Euroopan po- pohjoisiin meriin tai sitten välimereen tai muihin meriin. Kyse on käytävästä, johon on saatu mukaan neljä Länsi-Euroopan maata. Maat ovat liittyneet Euroopan unioniin eri vaiheissa, varsinkin jos ajattelemme Baltian maita ja, ja Puolaa. Tässä pyritään nyt myös tasapainoa saamaan idän ja lännen välille. Tässä käytävässä on 17 kaupunkikeskittymää ja nämä kaupunkikeskittymät ovat erityisen olennaisia, kun ne, niissä on monia eri liikenteen linkittymiä ja nämä täytyy saada kansalaisten hyväksymiksi ja tämä täytyy myös saada nämä toimimaan tehokkaasti sisäliikenteen ja meriliikenteen ja rautatieliikenteen ja muun kannalta. 16 lentokenttää sopii tähän alueeseen, 32 satamaa 17 raitat, rautatie- ja maantieterminaalia ja kahdeksan rajan ylityspaikkaa. 17 tosiaankin oli näitä rautatien ja maantieterminaaleja ja lisäksi juuri nämä rajanylityspaikat ja sehän on yksi avainasia koko käytävän varsinaisen toiminnan kannalta. Sitten näistä tärkeistä kysymyksistä muutama asia. Jos ajattelen rajat ylittäviä paikkoja, meillä ei ole suoranaista linkkiä kansainvälisen rautatieliiton raideleveyksiin, nimittäin Baltian maissa käytetään toisenlaista rautatieleveyttä ja Puolassa puolestaan toista. Ja sitten jos ajattelemme rahdin, rahtia, niin, tässä, niin sitä, sehän kulkee monien kaupunkikeskittymien kautta. Tässä erityisesti, jos ajattelemme Bremen, niin satamaa ja Berliiniä, jo ne ovat hyvin merkittäviä keskittymiä sekä maantieliikenteen että vesiliikenteen kannalta. Ja kolmanneksi tuo yhteen toimivuus. Tiedän, että teidän valiokuntanne on hyvin innostunut tästä yhteenkuuluvuudesta ja Karel Vink puhuukin kohta tästä asiasta. Vinkin kanssa me olemme käsitelleet tätä tätä Euroopan rautateiden hallintajärjestelmää ja sen täytäntöönpanoa erityisesti rajat ylittävästi myös, eli meillä on olemassa myös välineitä tämän järjestelmän käyttöön. Ja puhuisin myös sitten satamista ja merten moottoriteistä. Me olemme arvioineet kaiken kattavasti eri haasteet ja myös eri puutteet eri satamissa. Ja yksi merkittävimmistä menestyksen menestystekijöistä tämän käytävän toiminnalle ovat juuri nämä satamat, ei pelkästään Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen täällä lännessä, vaan myös Hampurin satama tietenkin ja Riian satama, Tallinnan satama ja Helsingin ja Tallinnan satamien välinen yhteistyö varsinkin. Se, tässä on kyse tällaisesta satamien helminauhasta, jonka pitäisi tukea tätä yhteistä kuljetusmenettelyä rahdin ja matkustajien välillä, jota sitä täydennettäisiin Baltian satamista aina rautatieliikenteeseen asti. Ja meillä on haasteita myös ähm, meriliikenteessä, varsinkin kun ajattelemme näitä erilaisia sulkuportteja. Näitä on varsin äh, kallis rahoittaa ja, sit, ja maanteillä meillä on erinäisiä pullonkauloja tiettyjen kaupunkikeskittymien yhteydessä ja varsinkin sitten, jos miettiin tuota liikenneturvallisuutta, siinäkin on haasteita aika laillakin ja tietenkin meidän täytyy myös vaihtoehtoisia polttoaineita pyrkiä edistämään. Meillä on myös joitain hankaluuksia lentokentillä, varsinkin junaliikenteen ja ma- ma- maantieliikenteen linkittymisen kannalta. 291 investointihanketta on nyt määritelty. Niitä tarvitaan, jotta tästä käytävästä tulisi varsinaisesti toimintakykyinen vuoteen 2030 mennessä ja se toimisi siis näin ollen täydellisesti. 122 näistä hankkeista on rautateillä, 67 maanteillä, 82 puolestaan satamiin ja sisävesiväyliin liittyy ja 20 lentokenttiin arvioimme tämän investointimäärän 291 hankkeen rahoittamiseksi 133 miljardiksi euroksi vuoden 2014 hinnoissa. Ja meidän täytyy asettaa etusijalle juuri se, miten me jaamme nämä varat. Tämä on hyvin vaikea asia ja me olemme arviointivaiheemme lopussa. Me olemme saaneet eri hankkeita eri käytävien toteuttamiseksi ja 29. kesäkuuta komissio ilmoittaa parlamentille, mitkä hankkeet on valittu ja myös jäsenvaltiot saavat tuolloin asiasta tiedon. Ja minä koordinaattorina haluaisin teille vähän selostaa, mikä minun tehtäväni on ollut tässä työssä. Me olemme ta- tavanneet kaikki kansalliset liikenneministerit eri jäsenvaltioista ja me olemme myös pyrkineet kehittämään tällaisen mukaan ottavan lähestymistavan saamaan kaikki sidosryhmät ja osapuolet mukaan jäsenvaltioiden hallinnosta, mutta myös alueet ja kaupungit tähän työhön mukaan, koska meidän mielestämme menestyksen avain on juuri se, että me saamme tukea kansalaisilta näihin suuriin infrastruktuurihankkeisiin. Me olemme pitäneet yhteyttä myös kahdenvälisesti kansallisiin kansanedustajiin ja, ja minä olen osallistunut useaan alueelliseen aloitteeseen ja järjestämme myös tällaisen yhteisen foorumin Riassa TEN-päivien yhteydessä ja me olemme päättäneet myös kiinnittää huomiota siihen, että tässä tukeudutaan Alankomaiden työ, työhön myös ja myös Suomen erityiseen työhön. Eli me kiinnitämme huomiota tähän eh, viestintäteknologiaan erityisesti ja eri palveluiden hyödyntämiseen tässä hankkeessa. Eli tämä minun työstäni viime aikoina. Ja seuraavaksi puhun tästä merkittävästä hankkeesta, eli rautatiehankkeesta. Se koskee kolmea Baltian maata. Ja siellähän on vielä kovasti puutteitakin. Ja lisäksi Tämä, tämä hanke on valittu prioriteettihankkeeksi eurooppalaisessa verkostossa ja tähälle on vuonna 2014 lokakuussa määritelty yhteinen yhteisyritys ja näin me pyrimme pääsemään aktiiviseen vaiheeseen tämän hankkeen käytäntö, täytäntöön panemiseksi ja näin jäsenvaltiot ovat tähän osallistuneet ja myös jäsenvaltioiden näkemykset, erityisesti Puolan ja Liettuan näkemyseroja on pystytty nyt hälventämään. Ja tämä hallitusten välinen työryhmä tapaa säännöllisesti ja koordinaattorin, koordinaattori voi olla tarkkailijana mukana tässä työryhmässä. Alankomaat on määritellyt hankkeen päättymään vuonna 2025 ja saamme tästä sitten yhteen vedon seuraavien TNT-päivien aikana Riassa. Ja minä kerron teille vielä tämän käytävän pää prioriteeteista. Eli kyse on juuri tuo, tuosta Baltian maiden rautatiehankkeesta. Se täytyy saada hyväksyttyä tuolla alueella ja myös koko unionin alueella. Tietenkin tämä on ainoa hanke, joka on, jossa on niin monta maata kyseessä. Ja nyt hyvä puheenjohtaja, minä äh, haluaisin tähän erityisesti kiinnittää teidän huomiotanne. Lisäksi me puhumme Amsterdamin sulkuporteista. Se on äh, vielä prioriteettina tässä. Se on ollut äh, vielä puutteellisesti hoidettu tähän asti ja Alankomaat on sitoutumassa löytämään tähän yksityistä rahoitusta ja näin se helpottaa sitten Connecting Europe-välineen rahoitustaakkaa. Lisäksi sisä 100 satamat, jotka pitää linkittää muihin sisävesiin, rautateihin ja maantieliikenteeseen. Tämä on yksi merkittävimmistä pääperiaatteista, samoin kuin tuo yhteen toimivuus, josta jo puhuinkin. Meillä on siis uusia hankkeita, mutta myös olemassa olevia perusrakennehankkeita. Ja näin me haluaisimme parantaa järjestelmän toimivuutta ylipäätään. Ja sitten vielä nuo kysymykset näistä, näistä mm, kaupunkikeskittymistä jotka linkittävät toisiinsa useat väylät, useat käytävät. Eli näitä asioita me käsittelemme kokouksissamme muun muassa tuolla TNT-päivien aikana Riassa. Ja teidän valiokuntanne todellakin pidetään, sitä pidetään silmällä seuraavissa keskusteluissa jäsenvaltioiden välillä ja kiitokset teille tästä tämän esittelyn pitämismahdollisuudesta. Ich bedanke mich auch für minä kiitän teitä tästä erinomaisesta kertomuksesta. Pavel Telitska, Gesine Meister ja Nielsen Kosmar Kosovski, Maskus Piper ja minä haluamme esittää puheenvuoron. Ja Henna Virkkunen myös. Puhujalista oli tässä. Minä ihmettelenkin, miksi Chile ja Deli pyydä myöskin puheenvuoron, mutta pyysivät sitten kuitenkin. Olisinkin ihmetellyt muuten. Mutta meillä on vain puolitoista minuuttia aikaa annettavaksi kullekin puhujalle. Pavel Teritska ensimmäisenä. Äh, huomenta. Ensiksi onnittelut puheenjohtajat. Parhaat syntymäpäiväonnittelut. Herrasmiehenä sampanen juodaan sitä vähän myöhemmin iltapäivällä. Paljon kiitoksia selkeästä, hyvin rakennetusta, kattavasta yleiskuvasta. Tiedän, että projekti on monimutkainen ja siihen liittyy olettavuuksia, joita muilla ei ole. Kuvaus oli selkeä. Varmasti menet Riikan TNT-päivillä keskustelemaan käytävästä ja sen Itämeren osasta ja siihen liittyvistä odotuksista. Ja varmasti sinulla on myös tavoitteita. Minua mietityttää. Olet lähes vuoden, ainakin kuusi kuukautta ollut vastuussa asioista. Minkä olisi sinun poliittinen arvioasi? Mikä on jäsenvaltioiden suorituskyky? Tehtäväsi on selkeä, mutta hallitusten puolesta et töitä voi tehdä. Ja jotkut jäsenvaltiot ovat hituroineet aikana, jolloin projekti tarvitsee 130 miljardia, kun SEFistä esimerkiksi menee rahoja EFSin vuoksi, ja jäsenvaltiot ovat toisistaan riippuvaisia. Kukin rakentaa oman osansa, mutta vaarana on, ettei joudu käytävän suhteen naapurin panttivangiksi. Tässä kiinnostavaa on, miten voimme ottaa sinua ja yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka eivät näytä oikein pysyvän aikataulussa ja rajoissa. Kiitos, Rova Trottmann. Erittäin mielenkiintoista kuulla, mitä te sanoitte Saksasta. Kysehän oli minun vaalipiiristäni. Tämä oli mielenkiintoista. Ja tämä käytävä on myöskin Niedersachsenin kannalta erittäin tärkeä tämä Ypsilon reitti, jota sen mukana ja rannikkokanava. Tämä on erittäin tärkeä asia niiden Saksan kannalta erittäin tärkeä. Ja Saksan liikenneministeri olisi halunnut siitä luopua. Se konkreettinen kysymys. Minua kiinnostaa se, miten pitkälti olette olleet mukana Itämeri-strategian ja Pohjameri-strategian työssä. Miten tämä koordinaatio sujuu? Teidän pitäisi oikeastaan olla mukana tässäkin työssä, kun on kyse tästä merialuestrategiasta. strategiasta ja vielä lisää kysymys. Te mainitsitte lukuisia projekteja, esimerkiksi Hamburgin satama-alue on tässä mukana. Siellä on hyvin kapea väylä vain satamassa. Ja Berliinistäkin tämä on tunnettu tosiasia. On, liittyykö tähän mitään hanketta? Missä, miten pitkälti Junckerin suunnitelmaa voitaisiin käyttää tämän käytävän edistämisessä ja rahoittamisessa? Usein olen kuullut Amsterdamin suluista ja sanottavan, että Alankomaat haluaisi yksityisiä investointeja tähän. Voisiko tämä olla strategisessa investointirahastossa tuleva hanke, eikä niinkään käytettäisi tässä verkkojen Eurooppaa että vaan pikemminkin esirahastoa. Tässäkin paljon kysymyksiä varmaan jo. Jens Nielsen sitten. Kiitos. Ja tervetuloa tänne. Meillä on kaksi kysymystä, jotka eivät liity rahaan, vaan prosesseihin. Että sinä pormestarina tiedät, että komissio ei voi käydä vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Paikallisten edustajan täytyy tehdä sitä. Minun kysymykseni on, miten on saatu paikalliset toimijat mukaan? Ja onko tapahtunut sellaista, että olette kävelleet paikallisen mielipiteen yli? Tänne osa prosessia on se, te puhutte tästä Pohjois-Euroopasta, ja sataan ten käytäviä jotka ovat sitten vielä pohjoiseen, Ruotsissa ja Suomessa, missä ne ovat, ne ovat pohjois-pohjois-Euroopassa. Minusta tämä on kyllä osa Manner-Eurooppaa. Mutta monet e, Ruotsin satamat eivät ole mukana. Miten ruotsalaiset satamat ovat olleet mukana näissä projekteissa? Danke sehr, jetzt Kosma Slotowski. Kosma Slotowski. Danke sehr. Ich wünsche Ihnen auch. Kiitoksia. Minäkin haluan toivottaa teille hyvää syntymäpäivää. Viittaan esitykseen ja minulla on yksi kysymys. Minulla on sellainen vaikutelma, että et puhunut Puolan äh, satamista Gdanskista, Svena-Oisesta ja muista. Mikä on Puolan satamien osuus tästä projektista? Danke sehr. Jetzt mal. Kiitos Markus Piiper sitten seuraavana. Aina. Kiitoksia. Minulla olisi kysymys, joka liittyy strategisten investointien rahastoon Esireen. Te kuvasitte lukuisia hankkeita, jotka liittyvät vesiväyliin, sulkuihin, rautateihin, tai monet tällaiset hankkeet ovat vaarannettuina. Uskotteko te, Rovat Rotman, että yksityisiä sijoittajia saadaan näin rahoittamiseksi, kun on kyse vesiväylystä ja rautateista? Uskotteko te oikeasti, että esirahasto voi tuoda mukanaan tästä vaikutusta ja mahdollistaa sen, että liikenneyhteydet, joiden puolesta Euroopan parlamentissa on taisteltu saadaan tälläkin rahoitettua. Toinen kysymys. Alankomaata ja yhteydet sieltä Itä-Eurooppaan. Olemassa vesiväyliä Saksan ja Hollannin rajalla alueilla. Ja siellä on 20 kilometrin aukko. Puoli päivää säästyisi aikaa, mikäli Alankomaiden kautta päästäisiin Itä-Euroopan vesiteitse. Saksan Pohjanmeren satamasta ovat erityisasemassa, tämän ymmärrän, mutta mitä valta ja oikeutta teillä on sanoa, että siellä ei voida rakentaa ja että näitä hankkeita ei voida toteuttaa, että tulevat sukupolvet ei voi käyttää hyödykseen näitä hankkeita. Miten te voitte tulevaisuuteen tällä tavalla vaikuttaa? Henna Virkkonen sitten. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää syntymäpäivää puheenjohtajalle. Haluan myös kiittää koordinaattoria hyvästä esittelystä ja näistä suosituksista, jotka monet ovat todella kannatettavia. Samoin kuin Jens Nielsen, itsekin suomalaisena näen, että tällä on todella tai hän ruotsalaisena ja itse <laughs> suomalaisena näen, että tällä on todella tärkeä merkitys tällä käytävällä koko Euroopalle, koska tämä käytävä yhdistää Euroopan arktisiin alueisiin ja tiedämme, että arktisten alueiden merkitys tulee jatkossa kasvamaan luonnonvarojen näkökulmasta. Sinne heijastuu suuri maailman mielenkiinto. Toisaalta Helsingin lentokentältä on Euroopan nopein yhteys Kiinaan ja Aasiaan ja sitä kannattaa tietenkin hyödyntää. On hyvä, että olette nostanut suosituksessa esiin muun muassa vaihtoehtoiset polttoaineet, koska tuo Baltic Sea-alue on ensimmäinen alue, missä nyt, tai yksi niistä alueista, missä rikkipäästöissä on tiukempi raja ja sen vuoksi tarvitsemme LNG-terminaaleja ja niiden edistämistä tuolla alueella. Samoin on tärkeää, että satamat kytketään muuhun tieverkkoon ja rautatieverkkoon. Meillä on pullonkauloja paljon olemassa. Muun muassa Helsingissä rautatieverkko ei ole riittävän hyvin toimiva pääkaupunkiseudulla. Samoin on hyvä, että olette painottaneet näitä Intelligent Transport Solutions ja niiden mahdollisuuksia myöskin. Mutta sitten yksi ongelma kyllä, iso ongelma näyttää olevan tuo Rail Baltic, koska se on se avainhanke tuolla alueella ja olisi kiinnostava kuulla vähän tarkemmin, että miten koordinaattorina näette, mitä nyt olisi tehtävä Rail Balticin edistämiseksi, mitä parlamentti voisi tehdä, mitä jäsenmaat voisivat tehdä, koska se on nyt yksi avainhanke, joka olisi saatava toteutumaan. Danke sehr. Kiitoksia paljon Robert Zille. Paldies priekšsēdētāji kungs, man arī priekšēt redzēt faktiski. Kiitoksia puhemies. Minäkin olen iloinen siitä, että koordinātors un tagad Trautmans kundze par visu koridori. Eh, es gribu. Minäkin olen iloinen siitä, että Telitska esimerkiksi mainitsi Itämeri käytävän. Haluaisin hieman täydentää sitä, mitä Telitska on sanonut. Teiksim, šķēršļus jūs, jūs redzat eh, Rail Baltic projektā. Jūs varat, protams, atbildēt diplomāti. Mitä ongelmia te näette? Mitä ongelmia on vielä tiellä ennen kuin tämä Baltic Rail-hanke saadaan liikkeelle. Tietystikin tämä voidaan muotoilla jotenkin diplomaattisesti tämä asia, taikka sitten vähemmän diplomaattisesti. Toinen kysymys, onko mitään poliittisia ongelmia? Ensi vuonna Liettuan ja Puolan välillä tullaan rakentamaan rautatieosuus valmiiksi ja rahaa otetaan sinne kohesiorahastosta. Tämä rataosuus ei ole kuitenkaan nopea rataosuus. Tässä on joitakin pullonkauloja, mutta miten eurooppalaisia varoja käytetään, tämä on myös hieman arveluttavaa. Karimedeli seuraavana. Kiitokset tästä esityksestä. Minä haluaisin esittää seuraavat kysymykset. Voisitteko nyt antaa meille esimerkkejä siitä, miten te olette tehneet työtä kansalaisten mukaan saamiseksi tähän koordinointityöhön? Tämä ensimmäiseksi. Ja sitten toiseksi, onko ollut vaikeuksia? Ja jos näitä vaikeuksia on ollut, tässä kysymyksessä, niin minkälaisia kansalaisten mukaan saamisessa siis. Ja sitten kolmanneksi varsinkin ajattelen sitten tuota rautatieliikenteen hallintajärjestelmää ihan todelliselta kannalta ja materiaaliselta kannalta, onko todellakin jonkinlaisia edistysaskelia saatu aikaiseksi vai onko asia tosiaankin täysin jumittunut ja jos näin on, niin miksi? Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mich... Kiitoksia. Nyt pistän itseni puhelistalle. Meillä on täällä paikalla kaksi koordinaattoria. Rail Baltica kysymys. sitten menikö tämä Elkin Kaunasin kautta vai toista väylää? Ja onko nyt lopullinen sopimus tästä tehty? Tämä pitäisi olla kahden vuoden kuluttua valmiissa. Rajalta Violistakin saakka. Tähän liittyy siilinkin kysymys. Tämä on oikeastaan rahan tuhlausta, mikä tänä päivänä voi mennä 120 ja sitten myöhemmin 160 tai 200. Meillä on Saksassa nopeita reittejä, lähiliikennettä, keskipitkän liikennettä ja pitkän liikennettä varten perheestä Hampuriin esimerkiksi pääsee nopeasti, mutta totesin, että kun on näin paljon hankkeita ja kun tarkastan, kuinka vähän rahaa meillä on, meidän pitäisi olla hyvin kohdennettuja rahoituksissa. Oletteko te mukana tässä keskustelussa ja mitä te voitte tähän sanoa? Muuten teille jo etukäteen kiitos teidän alustuksestanne ja nyt teillä on mahdollisuus vastata. Merci beaucoup. Kiitos. Niin, minä pyrin mahdollisimman äh, selkeästi vastaamaan tässä vähässä ajassa. Ensiksi Telitskalle hän on ensimmäinen parlamentaarikko, joka on käsittänyt tämän esittänyt tämän kysymyksen asiantuntijana ja kiitokset tästä. Kiitos merkittävästä työstä. Hän on tehnyt paljon työtä Jamesin kanssa ja Vera Tieslerkin on tässä paikalla. Hän on minun neuvonantajanani nyt mukana, joten kaksi naista tässä asiaa edistää. Se on mukava asia ja monessa tähän käytävän ympärille kuuluvassa maassa on muuten naisministeri vastaamassa näistä asioista. No niin, nyt kiitokset puheenjohtaja myös teille, samoin kuin kaikille muillekin kysymyksistä, jotka liittyvät tähän valtion raideliikenteeseen. Mitä voisin nyt teille tässä sanoa jäsenvaltioiden asenteesta? Ensimmäiseksi meillä on ollut vaikeuksia kaikissa käytävissä, mutta erityisesti tämän tässä käytävässä on juuri se, että kaikki ajattelevat käytävää nimenomaan, kaiken pitäisi ajatella käytävää eurooppalaisena eikä omien rajojen sisänsä liittyvä, li, li, kysymyksenä. Tässä tarvitaan yhteistä toimintaa. Toiseksi suuria vaikeuksia on juuri siinä puheenjohtaja, mihin te viittasittekin, eli mm, juuri Puolan ja Liettuan välinen liikeen on hankala. Ja minä olen viime ajat käyttänyt aikaani juuri siihen, että saisin lähennettyä näitä näitä näkemyksiä Liettuan ja Puolan välillä, jotta saisimme tämän jumiutumaan mm, nyt jo hälvenemään, koska jos me emme saa tätä raideliikennettä näiden kolmen Baltian maan välillä linkitettyä Puolan alueeseen, niin on ihan turha sitten puhua käytävän tehokkuudesta. Eli tämä on poliittinen kysymys, maantieteellistrateginen kysymys, ja se koskee myös Puolaa ja kaikkia Baltiamaita, mutta myös Suomea, joka tukee tätä ehdotusta sinänsä. Ja tämä hanke pitäisi nyt saada ria mennessä etenemään. Puolan ja Suomen pitäisi liittyä tarkkailijoiksi tähän joint ventureiin yhteishankkeeseen. Ne ovatkin jo työryhmässä eh, tarkkailijoina ja näin ne voisivat sitten todellakin myöhemmin osallistua paremmin tähän työhön. Ja minä olen puhunut eh, MOVE-pääosaston kanssa asiasta ja toivonut, että sieltä lähdettäisiin paikan päälle keskustelemaan näiden kahden kanssa ja näin sitten Varsovasta kaunakseen asti saataisiin tuo eh, yhteys aikaan ja mietittäisiin näitä tutkimuksia, joita Puolan hallituskin on tilannut ja Puolan hallitus Hallitus on luvannut nämä tutkimukset myös nyt meille, jotta saamme tietää, minkälaisiin ympäristöongelmiin he viitaavat, minkälaisia nopeita kehitysaskelia voitaisiin ottaa ja miten voitaisiin näitä 160 kilometrin nopeudella kulkevia junia ottaa käyttöön tuonne ja millä ta- minkälaisia sijoituksia siihen tarvittaisiin näistä Baltian maista. Ja sitten Liettuasta ja Baltian maista ylipäätään Liettua sinänsä on vähän jo päässyt eteenpäinkin meidän täytyy Liettuan kanssa tosiaan jatkaa keskusteluja, koska tämä on strateginen ja fyysinen ja poliittinen solmukohta tuo Liettua. Ja minä olen havainnut tietynlaista tahtoa Puolan, tarkoitan Liettuan ja Puolan ministereiden suunnalta, vaikka tässä hankaluuksia tietysti onkin. Ja myös Liettuan hallitus on hivenen liikahtamassa poteroistaan, mutta joka tapauksessa tässä tarvitaan jonkinlaisia rakkauden tunnustuksia vielä vielä, ja jos nyt ei ole, olla kovinkaan innostuneita toisistaan, niin tuollaisia rakkauden tunnustuksia on vaikea tietysti saada, mutta me olemme tällaisessa ensimmäisessä vaiheessa, kompromissivaiheessa osoittamassa, että kyllä aion jatkaa työtä näiden kaikkien tekijöiden kanssa, kaikkien toimijoiden kanssa yhdessä. Eli tämä tuosta valtian raideliikenteestä, joka mielestäni on tällä hetkellä merkittävimmässä kohdassa prioriteettina poliittisten vaikeuksien takia, mutta Alankomaiden ministeri tukee tätä, Saksan ministeri, Belgian ministeri myös. Ja kaikki nämä lännen valtiot ovat käsittäneet, miten merkittävää tämän rakenteen aikansaaminen on. on, on, on. Ja nyt sitten tässä näihin paikallisiin, paikallisyhteisöihin Alasaksin alueeseen esimerkiksi. Ja Elbe joki esimerkiksi ja myös sitten Oder-jokeen liittyvät ongelmat. Me käymme keskustelua näistä asioista ja olemme samaa mieltä Koksin kanssa, joka puhuu tästä Ruotsista ja minä puhun muun muassa Helsingistä ja minä olin toivonut esimerkiksi saamaan Suomesta myös järvialueen mukaan, koska ne ovat todellinen sisävesien liikennealue, mutta sitä ei ole saatu tähän mukaan kuitenkaan. Minä olen esittänyt kysymyksen myös Kiilin kanavasta ja näin meidän täytyisi saada todellakin Pohjanmeren ja Itämeren kaikki satamat linkittymään toinen toisiinsa, myös kaikki Puolan satamat, nehän ovat olennaisia äh, tässä, koska ne pitää saada muuhun Itämeren satamaverkostoon linkittymään. Ja tämä liittyy tuon kielin kanavan äh, hankkeen äh, toteuttamiseen. Toivon, että voimme näin sitten parantaa asetusta myös sitten, kun sitä taas uudelleen käydään läpi jotta nämä pullonkaulat voitaisiin poistaa ja myös ongelmat, jotka liittyvät kaupunkikeskittymiin ja paikallisse. Viranomaiset tosiaan on otettu tähän mukaan. Olemme käyneet keskustelua. Meillä on Belgian, Alankomaiden ja Saksan yhteisalue ja sitten Berliinin alue ja monita muuta aluetta. Me olemme siis saaneet nämä alueet nyt lähtemään liikkeelle ja minä olen pitänyt yhteyttä Puolan viranomaisiin myös ja tähän erityisulottuvuuteen Puolan aluepolitiikassa myös se jo pysyy keskeisellä paikalla myös myöhemminkin. Ja tuo Riassa järjestetään tuo, tuo foorumi ja vuoden loppuvaiheessa sitten vielä toinen foorumi ja tämä paikallisviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on yksi prioriteetti myös minun kannaltani ja kun, ja, ja vielä kiinnittäisin huomiota tuohon Pohjois-Eurooppaan. Olen täysin sitä mieltä, että on riittämättömästi otettu huomioon raaka-aineet ja sitten kuljetuskysymykset Pohjois-Euroopassa ja Pätkoksin, käy, tämä Koksin käyttävä ja sitten tuo Skandinavian käytävä. Me varmasti saamme näistä selkeän vision siitä, miten me voimme Äh, kiinnittää huomiota pohjoiseen, esimerkiksi tuohon ähm, jäätiköiden sulamiseen pohjoisessa. Ja minä olen äh, vieraillut äh, Itämeren keskuksessa Suomessa ja olin hämmästynyt ja todella ilahtunut siitä, miten hienoa työtä siellä tehdään. Ja minä olen ollut vierailulla monissa muissakin laitoksissa ja Suomen järjestelmä. Ja Suomen ja muiden valtioiden välinen yhteistyö on ollut oikein hienoa ja haluan rohkaista heitä siinä edelleenkin. Ja sitten Junckerin suunnitelmasta ja esiristä strategisten investointien rahastosta on otettu huomioon tämäkin, tämä käytävä uudessa rahoituspaketissa. Hampurin satama ja myös muutamat linkittymät kuuluvat tähän hankkeeseen, samoin, samoin kuin Amsterdamin sulkuportit, jotka on myös otettu huomioon erityisesti. Eli, mutta meillä on hankkeita ö, vielä esitettävänä, mutta nämä yleistavoitteina. Nämä äh, tavoitteet ovat myös merkittäviä taloudelliselta kannalta ja tuo taloudellinen puoli meidän erityisesti tulee osoittaa komissiolle. Meillä tietysti on sitten vielä muitakin asioita, varsinkin lentokentistä puhuisin ja, ja rautatieliikenteestä esimerkiksi Eh, näissä, miten me saisimme rahdin ja henkilöliikenteen kulkemaan jouhevammin eh, lentokenttien ja eh, rautatieliikenteen välillä. Tässä erityisesti kiinnitän huomiota Helsinkiin ja me, tätä koordinaattori varsinkin tukee, mutta tietysti meidän on hankala saada tämä hanke tämän käytävän kriteereihin mahtumaan, mutta hoidan kuitenkin myös tätä kaupunkikeskittymiä Ja minkälaisia hankaluuksia ja esteitä meillä on? No, pikemminkin poliittisia ja taloudellisia esteitä meillä on. Meidän täytyy pitää kiinni selvästä ohjelmasta, jotta me saamme huomattavasti näiden rahoituskehysten puitteiden sisällä asian etenemään. Jotkut jäsenvaltiot sanovat, että nyt kohta puoliin ryhdymme toimiin, mutta mutta minä kuitenkin toivon, että asiat saadaan etenemään oitis. Ja minä lopuksi sanoisin vielä siitä, että meidän täytyy pitää yhteyttä jatkuvasti kansalaisiin, jotta pääsemme eroon näistä esteistä. Ja Telitska on kiinnittänyt huomiota tähän koordinaattorina ennen minua erityisesti, eli komission täytyy välittää tietoa ja myös jäsenvaltioiden täytyy välittää tietoa, koska jäsenvaltiothan nämä hankkeet varsinaisesti sitten luovat, joten jäsenvaltioiden täytyy panoa myös, äh, panna tuo tiedotuspolitiikka myöskin kansallisessa, kansallinen edustuslaitoksissa täytyy asiaa viedä eteenpäin, koska tukea todellakin tarvitaan ja minä tuen näitä kansallistason toimijoita myöskin. Minä olen itse ollut kaupunginjohtajana ja minä tiedän, miten näitä voidaan viedä eteenpäin. Jos ajattelen tuota Ranskan TGV-hanketta Ranskan itä, minä olin neuvottelemassa jokaisen departementin ja alueen kanssa, jotta jokainen osapuoli osittain rahoittaisi tätä hanketta ja se oli lopulta sitten mahdollista ja nykyisellään tämä järjestelmä juuri parhaimmillaan toimii Euroopassa, ainakin minun maassani tuo Itä-Ranskan rautatieverkosto. Eli näin meidän täytyy toimia ja me olemme pyytäneetkin osapuolet mukaan tähän, sekä satamaviranomaiset että alueviranomaiset ja myös yrityksetkin puhumaan esimerkiksi viestintäteknologioista ja muista teknologioista ja ottamaan hyödyn tästä Junckerin suunnitelmasta. Ja erityisesti tässä mietin valtian junaverkostoa ja tähän täytyisi pyrkiä löytämään sitten myös yhteisrahoitusta päästäksemme näihin tavoitteisiin, koska meillä on selvä toimintasuunnitelma vuodeksi 2016. No niin, minä olen täysin optimistinen, ihan hyvillä mielin jatkan eteenpäin kaikista vaikeuksista varmasti varmasti voidaan päästä yli. Ja tässä te valiokuntana voitte tukea tätä työtä ja tukea myös omien maidenne hankkeita ja välittää tästä tietoa. Ja näin toivomme, että tämä käytävä ja rautatiehanke Baltia maissa olisi yksi kuudesta tärkeimmistä, tärkeimmästä käytävähankkeesta ja hankkeesta ylipäätään Euroopan unionissa. Vielen Dank, Katrin Trautmann. Kiitos Katrin Trautmannille. Mekin olemme optimistisia, siksi me olemme täällä. Yhdessä me pyrimme viemään asioita eteenpäin. Ja toivottavasti tavoitteeseen päästään aikataulussa. E- Lyhyt kysymys. Ruvat Rootsamaan, teitä ei vastannut kysymykseeni. Oletteko mukana keskustelussa Pohjimeren osalta tai Itämeren osalta? Usein tällaiset asiat kulkevat rinna, rinta rinnan, mutta ja takaa, ne eivät koske toisia, mutta oletteko te mukana tässä keskustelussa? Kosovo. Kiitos. Ja sitten Puolan satamat ei tullut vastausta. Mitä ää, Pohjanmeri, Itämeri nimitykset. Me olemme mukana palveluttavat tässä mukana. Me työskennellään Pätkoksin kanssa koordinoiduksi kollegoiden kanssa, RTMSn suhteen, Vinksin kanssa, mutta jokainen on tosiasiassa vähän kiinni omassa kokonaisuudessaan omissa ongelmissaan. Mutta minä haluan sanoa, että meillä on jatkuvasti kokouksia, joissa me yhdessä arvioimme ongelmia. DG Movin sisäinen on oikein hyvää. Sitten totta kai Pohjanmeren ja Itämeren maiden hallitukset koordinoivat toimintaa ja toimivat tämä tapahtuu Latvian aikana, seuraavana kausina ja erityisesti Hollannin aikana. Olemme jo käsitelleet sen erityistä ratkaisevaa rooli tämän Pohjameri, Itämeri käytävän suhteen. Silloin koherenssia pyritään aikaan saamaan Puolan satamat ovat Puolalle keinoja merkittävästi luoda yhteyksiä. Toivon, että puolella pikkasen pistäisin sen asemaa Framille, niin kuin Saksa tekee Hampurin ja suhteen tai Hollanti omiensa. Puola kovasti painottaa kansallista verkostoa ja sen yhteyskohtia. Tämä monimutkainen maa, joka on osa sisämarkkinoita Minusta sata meidän pitäisi asettaa tavoitteet, ja ne pitäisi olla erityisen kunnianhimoisia. Olemme me tästä puhuneet vasitoisesti ministerin kanssa. Minä tulen käymään puolen satamissa työstääkseni tavoitteita ja projekteja. Danke sehr. Nochmal damit. Kiitoksia. Ja näin päättyy tämä esitysistan kohdasta käyty keskustelu ja kaikkea onnea menestystä teille jatkossa, Ruotrotman. So, wir kommen nun... No niin, nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Lämpimästi tervetulleeksi Karel Vinkin, joka on jo vanha tuttumme. Hän vastaa RTMS-koordinaattorin tehtävästä rautatieliikenteen hallintajärjestelmän eurooppaisesta koordinaattorista on kyse. Meillä on valtavan pitkä reitti, mutta ei, ei muutama hassua veturia enempää, joka se käyttämään hyväksyntäjärjestelmää. Hienoa, että tulette täällä tänään. Karl Fink, saatte puheenvuoron. Chairman, uh, members of... Puheenjohtaja, parlamentin että Sain kymmenen minuuttia puheaikaa selittääkseni teille, mikä tämä ERTMS-järjestelmä on, ja yritän kunnioittaa, pyrin, yritän kunnioittaa tätä puheaikaa pyyntöä, jota voin vastata kysymykseni nopeasti esitykseni ensin. Vertailussa on väline. Nyt tarkastelemme rautateitä. Ja kun on kyse rautateista, kyse on yhteen toimivuudesta. Meidän täytyy tehdä eurooppaisesta rautatieverkosta yhteen toimiva. 2005-2006, kun aloitimme työn, sanomme, että on pari ehtoa, jotka täytyy toteuttaa, jotta yhteen toimivuus toimii infrastruktuurin pullonkaula täytyy poistaa, toiseksi täytyy ottaa käyttöön ERTMS ja kolmas asia oli luvanantomenettelyn harmonisointi. Not yet. Näitä kolmea ehtoa ei ole muutettu. Ne täytyy täytäntöön panna tehokkuuden näkökulmasta. Kiirtääksemme tätä. Aloitimme kymmenen vuotta sitten standardien kehittämisen, niiden käyttöönoton ja E ja RTMSn käyttöönoton. Ja nyt sanomme, että on pakko kiihdyttää. Sitten kerrottiin komissiolle, että tässä tällainen ohjelma 2015-2016, joka pyrkii läpimurtoon. Läpimurto on tyhjäkästä, ei ole aikataulua. 2015-2016 vaiheessa meidän täytyy saada joukko tuloksia, jotta parantaisimme yhteiskäytettävyyttä verkossa. Pääperiaat ovat ensinnäkin käyttäjät ensin. Tällä hetkellä tähän asti olemme käyttäneet paljon aikaa, olemme panneet paljon huomiota standardien ja speksien määrittelyyn. Ne ovat nyt kypsät. Ja nyt kiinnitetään huomiota siihen, mitä käyttäjät tekevät niillä käyttäjän suhteen. Ensinnäkin rautatieyritykset, ne ovat kilpailuympäristössä, niiden täytyy olla muiden kuljetusmoodien kanssa kilpailukykyisiä. Ja tässä rautatiet ovat tärkeän käyttävä infrastruktuurin hallinnoja, ovat myös käyttämättä niillä kansalle monopoli, joka helpottaa asioita. Sitten junassa käytettävä laitteista, sen pitäisi pyöriä kaikkialle. Saksa mainittiin, siellä on 10 000 kilometriä, mutta yksikään veturi ei pysty vetämään kaikkia 10 000 kilometriä. Sen täytyy muuttua nyt komission jäsenvaltioiden ja infrastruktuurin hallinnoijan kanssa, mutta erityisesti teollisuuden kanssa me haluamme junan ERTMS-laitteistoa, joka toimii kaikissa verkoissa EU:ssa. Se on tiukka kunnianhimoinen tavoite. Paineet ovat kuitenkin sellaiset, että se on toteutettava. Eli keskustelun neuvotteluiden suhteen infrahallinnoijien kanssa – Täytyy pitää huolta, että kaikki toiminnot, jotka ovat junalaitteistoissa, ovat yhteen sopivia radanvarsilaitteiston kanssa. Käytännöttöön fokusoidutaan. Meillä on perusskenaario, ja nyt meillä on perusskenaario kolme, jossa on kaikki yhteiskäytettävyyteen vaadittavat toiminnat. Nyt ongelma on näiden speksien käyttöönoton priorisointiongelmana ERTMS-järjestelmän kustannusten laskeminen – ne on liian kalliita. Toimittajat toimittavat tavaraa liian kalliilla, että ne olisivat kilpailukykyisiä. Kaikki muutokset, joita vaaditaan uuteen järjestelmään, mikä on normaalia. Kaikki muutokset ovat hyvin kalliita käyttäjille. Joten standardoimme, pyrimme vähentämään kustannuksia mahdollisimman vähän, paljon. Morto ohjelmassa 2015-2016 tavoitteena on vakaa, kypsä speksijärjestelmä. Meillä oli perusvaatimukset 1 ja 2, ja nyt täytyy vakauttaa niin, että nämä määrittelyt eivät muuttuisi puolen vuoden vuoden välein. Meillä, niin ne pitäisi olla niin kuin normaalit ATK-järjestelmät. Pitää kuitenkin pitää mielessä se, että rautatiekaluston elinikä on paljon pitempi kuin IT-järjestelmien. Täytyy löytää tasapainoa käyttäjien kanssa, jotta voimme ottaa huomioon järjestelmän vaatimusten muuttumisen CERTMSn muuttukset. Infran suhteen me tarvitsemme yhteiskäytettävää infraa, sen pitäisi hyväksyä tämä yhden sanan järjestelmä, jota me käytämme sitten realistinen käyttöönottojärjestelmä. Miten, missä ajassa, millä prioriteeteilla. Yhteistyö muiden koordinaattorien kanssa on tärkeää. Ja tätä Rain Alpit tai Välimeri, ne ovat täytäntöönpanossa paljon edellä eräitä muita käytäviä. Meillä täytyy olla realistinen, omistautunut suunnitelma Alkuperäinen oli 2009. Tämä on juridisesti pätevä, mutta tiedämme, että tuo ei ollut realistinen suunnitelma. Se ei vastannut kentän tilannetta. Ja meillä on uusi idea liittyen 2016, kun me tätä lisää. Meillä on työsuunnitelma 2016 asti. Työstämme infrastruktuuria, jotta me saisimme ERTMS kanssa yhteiskäytettävän verkoston säätely, seurantajärjestelmä. Ja sitten meillä on yksi standardi arviointikehys ja realistinen käyttöönottosuunnitelma infrastruktuurille. Me tarvitaan myöskin seurattuvat säätelyverkot. Liikaa me olemme naimisissa vielä kansallisten vaatimusten kanssa, jotka liittyvät juniin. Ei meidän näistä vanhasta järjestelmistä pidä eroon päästä, mutta pitää ainakin putsata niitä, jotta me kykenemme kaikkialla toteuttamaan yhtenäisen ERTMS-järjestelmän. Käyttöönoton helppous, johon Katrin viittasi. Tämä pätee joka käytävään. Ehdottomasti niihin investointeihin, joita ERTMS vaaditaan. SEFin kautta yhteisrahoitusta muiden rahastojen kanssa, muita innovoivia rahoitusvälineitä ja me haluamme luoda business casein. Se, mitä me emme tehneet tarpeeksi, mitä rautatieyhtiöt eivät tarvi, tarpeeksi pohdi. Näille investoinnille on business case. Ei tätä investointia voi tehdä vain turvallisuuden vuoksi tai kapasiteetin lisäämiseksi marginaalisesti. Ei se näin ole. Meidän täytyy hyvin yksityiskohtaisesti tarkastella, mm, miten paljon kapasiteettia saadaan lisää, mitkä ympäristövaikutukset ovat, mitkä turvallisuusvaikutukset ovat, Kustannukset, energiansäästöt, kaikki pitää saada osaksi business casea oikeuttaaksemme e sen käyttöönoton. Ja me olemme tekemässä tätä. Realistinen sitoutunut katan ottosuunnitelma olen ehdottanut ja ehdotus on hyväksytty, että tehdään tämä kahdessa vaiheessa. Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän 2015 20 kausi ja sitten, sitten 20-30 kausi on toinen ensimmäinen vaihe syksyllä 2015 lopetetaan. Silloin meillä on uusi työsuunnitelma ERTMSn täytäntöönpanosta ja joitakin äh, yhteiskäytettävyyteen liittyviä projekteja on siinä. Sitten seuraava vaihe syyskuusta 2015 huhtikuun 2016, joka tarjoaa meille mahdollisuuden ensi vuoden jälkipuolistolla laatia lopulliseen ERTMSn täytäntöönpano työsuunnitelman koko Euroopan verkostossa mainituilla ominaisuuksilla. Tai jäsenvaltioiden kanssa, junayritysten kanssa, että menee hyvin. Meillä on tapaamisia ja sen lisäksi Meillä on myös kolmikantatapaamisia. Ministeriöiden kärki jäsenvaltiosta, komissiosta ja myös infrastruktuurihallinnoijat. Istumme yhteisen pöydän ääreen, tarkastelemme prioriteetteja, pullonkauloja ja teemme päätöksiä. Ei vain teknisesti, vaan rahoituksen kannalta, koska tässä olemme läheisessä yhteistyössä eri jäsenvaltioiden ja valtiovarainministeriöiden kanssa. Jos ohjelma toteutuu, niin vuonna 2016 lopulla meillä on uusi eurooppalainen täytäntöönpanosuunnitelma, jolla on paljon suurempi todennäköisyys saavuttaa tavoitteemme, eli yhteiskäytettävää rautatieverkosto kautta EU-ssa vuonna 2016. Hyvin tärkeä suunnitelma, mutta se on myös se, jonka täytäntöpano on edistyneitä. Ja kun kuulee, että komissio painaa päälle työtä erityisesti infrastruktuurin suhteen, jotta kasvua tapahtuisi tasolla. Meillä on valmis projekti. Teknisesti olemme jolla on valmis lähtemään. Me saamme tukea parlamentilta ja neuvostolta ja komissiolta, yhteistyökumppaneilta. Tämä on paras takuu, että saavutamme päätavoitteen yhteiskäytettävän EUn junaliikenteessä. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Kuun, Rike ja minä olemme nyt puhujalistaa toistaiseksi. Ja Telitska myös haluaa puhua. Ja kaksi minuuttia per puhuja on aikaa. Werner Kuun ensimmäisenä. Äh, Keskuspuheenjohtaja, kiitoksia myöskin koordinaattori Karel. On erittäin tärkeää, että kun on kyse rautatieliikenteen turvallisuudesta, intensiivisesti panostamme tähän kun pyritään välttymään eri onnettomuuksilta ja taat, halutaan taata matkusten turvallisuus. Muistan, kuinka pari vuotta sitten Brysselissä tapahtui käsittämätön rautatie onnettomuus lähiliikenteessä. Usea ihminen kuoli. Käytössä on järjestelmä ei toiminut. Esimerkiksi kuolleen miehen nappi ei toiminut ja sitten ajettiin päin punaisia ilman, että automaatiaro meni päälle. Ja meillä on kuitenkin valvontajärjestelmä, valvonta-asemalla tarkalleen tiedetään, missä mikin juna on. Ja siellä nähdään myöskin, miten kaukana junat ovat toisistaan. Nopeus on kasvanut ja saman aikaan keskustellaan siitä, kuinka teiden teho, teitä täytyy tehokkaaksi aloitetta myöskin. Aivan oikein täällä todettiin, että Saksassa lähiliikenteessä on jo nopeita yhteyksiä ja rahtiliikenteessä niin ikään ja, ja myöskin Kaukoliikenteessä on nopeita reittejä. Ja ERTMS-järjestelmä signaaliin, signaaleilla tuettu valvontajärjestelmä pitäisi vihdoinkin saada todellakin käyttöön jäsenvaltioissa. Tämä on se ratkaiseva tekijä. Kolme suurta järjestelmän tarjoajaa, Siemens Saksassa, Dönings Armstrong Ranskassa ja sitten Bombardier, italialainen järjestelmä, edelleenkään näitä yhtymäkohtia ei ole saatu kuntoon, jotta RTMS voisi toimia. Ja kysymykseni kuuluisikin sinulle, Karel. Voitteko antaa esimerkkejä siitä, missä järjestelmä toimii rajat ylittävällä tavalla, mikäli haluaa Varsovasta Pariisiin tai Kööpenhaminasta Roomaan? Tämä on se tilanne, mihin pitäisi päästä ilman onnettomuuksia. Entä sitten viiveitä rautaliikenteessä? Usein kyse on signaalijärjestelmän ongelmista, jotka aiheuttavat viiveitä. Tämä on tosi elämäntilanne. Mitä komissio tekee? Miten suhtautua näihin kolmeen palveluntarjoajaan? Minä mainitsen nämä kolme. Ja lisää keskustelua tästä tarvittaisiin, mutta voitko vastata tähän? Dominique Riquet, seuraavana. Merci, monsieur le président, je remercie. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset äh, Karel Vinkille tästä esityksestä ja minulla olisi esittää seuraavat kysymykset. Ensiksikin, mikä on kantanne neuvoston kantaan neljännessä rautatiepaketissa ja sen teknisessä osiossa, jossa puhutaan esimerkiksi Euroopan rautatieverkoston yksittäisen, yksittäisen luukun hajauttamisesta ja tarjoamisesta tätä sitten taas kansallisemmalle tasolle. Tämä ikään kuin on yhtenäistämisen vastainen ajatus. Ja sitten toiseksi kiinnittäisin huomiota siihen, miten investointitukea saadaan näille eurooppalaisille infrastruktuureille, Entä sitten nämä yritykset, jotka saavat Euroopan unionista tukea? Ja vielä kolmanneksi, mikä on koordinaattorin käsitys siitä, että meillä olisi eurooppalainen yhteinen rakenne rahoittaa tätä järjestelmää. Ja minä olen havainnut, että tämän Euroopan liikenteen hallintajärjestelmän te- rahoituksellinen tehokkuus on myös hyvin merkittävä kysymys, ja tässä täytyisi luoda eurooppalainen rahoitusmekanismi ja käyttöönottomekanismi, joka sitten sovellettaisiin jokaiseen valtioon tietyn, tietyn kriteerein niiden käyttötarkoituksen mukaisesti ja vielä lopuksi esittäisin kysymyksen siitä, onko koordinaattorilla joku käsitys siitä, miten tätä äh, teidän hallintojärjestelmää on käytetty Euroopan unionin ulkopuolella. Kiitokset. Pavel Telitska, danke. Uh, Karol, thank you. I think that... Kiitos Karol. Tämä oli selkeätä. Pystyn allekirjoittamaan tavoitteet ja strategisen merkityksen. Kaikki täällä kuitenkin ymmärtävät, että rahoitus on totta kai pullon kaula. Olen iloinen, että mainitsit jotain, jonka olisin muutenkin ottanut esille. Eli että tässä on ihan legitimi business case. Sanoit, että haluat keskittyä siihen. Kovasti arvostan sitä. Ehkä komissari olisi pitänyt painottaa tätä jäsenvaltiolle jo ajat sitten. Mutta mitä pitäisi tehdä lähiaikoina, että rautatieyhtiöt ja jäsenvaltiot ymmärtävät, että tässä on business e ja että RTMssä liitettäisiin bisnesmalli? Kiitos. Piste itse puhelistalle. Ensinnäkin edut. Vähintäänkin 20 prosenttia tehokkuutta olemassa olevien ratauksuuksien käyttöön, kasvuperusteen lisäkäyttö. Entä sitten kustannukset? kun tarkastellaan 27-28 jäsenvaltiota ja veturin valmistajia kaikkien maita, maita varten, kustannukset vähenisivät huomattavasti, mikäli olisi yhtenäisemmät järjestelmät. Joten kyse on myöskin taloudellisesta puolesta. Etuja ja haittoja on tulossa. Eräällä on viimeinen sana rautavirastolla, mutta jäsenvaltiota, mikä on että kymmenen vuotta teet väärin ja tuhlaat paljonkin rahaa. Annetaanko, halutaanko edelleenkin antaa viimeinen sana kansallisille viranomaisille? Tämä on se kysymys, jonka halusin esittää. Ja kun tarkastellaan jo soittuja hankkeita, voidaanko ottaa takapakkia, voiko komissio tai rautatievirasto luopua, tai todeta, pitäisi luopua tehdystä sopimuksesta, vai jatketaanko samaa rataa 10-15 vuotta vielä, tämä oli mielekästä. Ja kun tulee teknisiä innovaatioita, ihan varmasti että tulee seuraavien 10 vuoden aikana, niin täytyy tarkastaa, onko kaikki ylhäältä alas suunnassa yhteensopivaa ja kuinka voidaan jo nyt löytää kompromisseja. Tietysti kaikkia sopimuksia ei pidä ryhtyä muuttamaan, mutta täytyy olla selville siitä, että kaikki mitä tehdään on yhteensopivaa te sanoitte, että jopa 50 prosenttia ERTMstä on yhteisrahoituksessa, Euroopan unionin rahoittamaa yhteisrahoitusta. Ja mä haluan tietää, että asiat viedään oikeaan suuntaan, mikä eurooppalaista rahaa käytetään. Ja kun tarkastellaan hankkeita, missä on takuu sen osalta, että seuraavien kymmenen vuoden aikana ei toista menneisyyden virheitä. Yksi lause vielä tähän lisäyksenä. Entä sitten ajokaluston ja veturien tuonti unionin ulkopuolelta? Miten tähän suhtaudutaan? Hitachi ja kiinalaiset veturit. Näiden osalta rtms ja yhteensopimus on aivan erityinen kysymys. Ja muualla kuin Euroopassa on pitkään oltu innostuneita järjestelmästä. Nyt sitä täytyy vihdoinkin saada toimia. Kyle Fink, anna palaa. I would like first, uh, Ensiksi haluaisin puhua ensimmäisestä kysymyksestä, joka liittyy toimittajan Siemensin alustamien Barmanberdierin äh, kantoihin. Mitä heidän kantansa, mikä meidän on? Teollisuus. Minä olen keskustellut tästä teollisuuden johtajan kanssa Pomeriikan kanssa siitä, Teollisuus siis muuttuu merkittävästi rakenteellisesti viimeisen kuukauden, kuuden kuukauden aikana. Kun Hitachi hankki Ansaldon, se miten kiinalaiset tulevat Itä-Eurooppaan, osoittaa, että aasialaisella toimittajalla tulee olemaan roolinsa. ongelma eurooppalaisilla on jossain määrin se, että osa erityisesti Hitachin materiaalista on, tunnetaan yhtä hyvänä ja parempana kuin eurooppalainen tavara. Siinä on perusongelma. Olemme nähneet se muussakin teollisuudessa. Meillä on hyviä tuotteita teknisesti käyttäjän näkökulmasta, mutta markkinoille ne eivät päädy. Emme kata käyttäjä tarpeeksi huomioon. Siksi Siemens Bombardier Alstom niiden, Alstom niiden pitäisi olla huolissaan markkinoista. Ne ovatkin. Ja tästä puhutaan riitassa. Rajat ylittävistä asioista kysyit. Mitä rajaa ylitetään? On maita, joissa ylitetään Belgia ja Hollanti. Se maksaa nyt aika paljon rahaa ja aikaa, mutta tänään käy. Mutta asia on niin, että meillä on tämä läpimurto-ohjelma ja käyttäjänotto prioriteettina, siinä me analysoimme rajat ylittäviä kohtia, koska rajan ylittämisen ratkaiseminen ratkaisee paljon ongelmia. Yhteensopivuuden suhteen infraan yhteensopivuusongelmia on ratkaistu, lupajärjestelmän ongelmia on ratkaistu, Jokaisen rajan ylittävää tapahtumaa, sitä pitää tarkastella projektina, ja niin me teemmekin. Keskustelemme myös tästä jäsenvaltioiden kanssa. Kaikissa ne ole käynyt, mutta Jannikon kanssa päätimme, mitä rajat ylittäviä prioriteetteja on Saksan suhteen esimerkiksi. Siellä on 12 rajan ylityskohtaa, josta päätettiin ministeriön ja infrastruktuurihallinnojen kanssa, että ja tulemme keskittymään ensimmäisellä kaudella 2015-2025 rajan ylityskohtaan, jotka ovat liikennöinnin kannalta tärkeämpiä. Eli etenemme asteittain, mutta priorisoimme rajojen ylittämistä. Niin pitää mielestämme tehdä. Rikkeen kysymys. tästä vastata kysymykseen, mikä pitäisi olla suhteemme neljänteen rautatiepakettiin. Jos tätä ei ohjata keskitetysti, niin ainakin meidän täytyy luoda vahvaa kansallisten virastojen koordinointia. Meidän täytyy saada hyväksyntää sille, että käytössä olevien vanhojen järjestelmien puhdistamisen täytyy tapahtua niin, että ne eivät suitsi ERTMS. Infrastruktuuriinvestointien suhteen, kun uutta rakennetaan, ERTMS täytyy ottaa huomioon. Siinä suhteessa se siis otetaan huomioon. Pavelin kysymykseen ja Rikkeen kysymys bisneskeissistä on kulttuurikysymys rautatiejärjestelmässä. Ei koskaan, tai ainakaan ei kovinkaan usein ole mietitty investointeja bisnesnäkökulmasta. Kun infrastruktuuria tai junia varten vaadittiin jotain, käännettiin ministeriön puoleen, pyydettiin rahaa. ERTMSn suhteenkin Ajatella sen infrastruktuurivaikutuksia, on perusteita ajatella investoinnin bisneskeissiä. Kapasiteetti, turvallisuus, energiankulutus. Nämä ovat kaikki kustannuksia. Ja ERTMS on myönteisiä vaikutuksia. Ja sitten on tulopuoli. Ja täytyy ajatella, mikä on infrastruktuurin käyttömaksukysymys, miten se ratkaistaan. Onko meillä tasapainoinen järjestelmä, koska eri jäsenvaltioiden pääsy politiikassa on isoja eroja. Tulopuolta ei vielä business caseina otettu huomioon, mutta tarkastelen kaikkia tekijöitä, jotka voimme ottaa mukaan investointien oikeuttamiseksi kustannusten vähentämisen tai ympäristövaikutusten pohjalta. Tätä nyt ei on ulkopuolella. Projekteja on paljon. EUn ulkopuolella. Mutta näiden projektien iso ero on siinä, että niillä ei ole tätä rajat ylittävyyden ongelmaa. Ne ovat maakohtaisia. Niillä ei siis sikäli ole ongelmia. Mutta jos rajat ylitetään, tilanne muuttuu Euroopassa. Ja teollisuuden pitäisi toimia niin, että jos saamme kokemusta rajan ylittämistä, meillä on teknologinen etu, jonka voimme viedä vientimarkkinoille. Voimme puolustaa asemamme paremmin. Ei myöskään pidä unohtaa, ja teollisuuden pitäisi myös työstää, että meillä on teknologiaa, jota voidaan edelleen kehittää. 10-15 vuoden kuluttua meillä saattaa olla suora satelliittiyhteys Galileoon. Sitten ei tarvita enää mitään infrastruktuurin puolelta. Meillä on suora yhteys veturin ja satelliittien kesken. Me kykenemme kehittämään teknologiaa mikä on myöskin tärkeää EUlle. Carl Fink, thank Carl Fink, kiitos paljon teille. Toivotamme teille kaikkia onnea ja menestystä tulevaisuudessanne, ja toivottavasti virheistä voidaan ottaa opiksi. Kiitos paljon. Seuraavan kokouksen osuus on suljetun ovin järjestettävä koordinaattorin kokous.